tämä viera, tällä vierailijalla oli ehkäpä henkilökohtaisia ongelmia. No, hyvät äh, kollegat, ilmoittaisin, että ympäristövaliokunta eilen äh, illalla hyväksyi Pariisin ilmastosopimusmietinnön. mietinnön. Damit ist die förmliche ja sillä tavalla muotoseikat on täytetty sille, että täysistunto täällä tänään voi äh, päättää ja äänestää kollega Lavian mietinnöstä. Kysymys on historiallisesta äänestyksestä, koska tämän tekstin hyväksymisellä otamme viimeisen poliittisen askeleen siihen, että EU voi ratifioida Pariisin ilmastosopimuksen. Meidän äänestyksellämme mahdollistamme sen, että koko tämä mietintö, koko tämä sopimus voi ylittää tämän tarvittavan kynnyksen, jotta se voi astua voimaan koko maailmassa. 2015 joulukuussa tämä sopimus hyväksyttiin ja se oli erittäin hyvä tulokseltaan ja se edelsi COP22 huippukokousta Marrakeshissa. Ja silloin EU osoitti erittäin äh, voimakasta toimintaa. Kioto-pöytäkirjan äh, voimanastuminen alkoi kahdeksan vuotta sitten, tai siinä kesti kahdeksan vuotta, että se ratifioitiin, ja nyt on kulunut vasta kahdeksan kuukautta Pariisin konferenssista. Olen erittäin iloinen siitä, hyvät kollegat, että hyväksyitte minun ehdotukseni siitä, että toteutamme tämän äänestyksen juhlallisin menettelyyn. Olemme erittäin otettuja siitä, että YK pääsihteeri Ban Ki-moon on täällä paikalla, ja te olette eittämättä yksi näistä suurista arkkitehdeistä tämän sopimuksen laatimisessa ja siitä me teitä kunnioitamme ja toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Unser Dank am heutigen Haluamme kiittää myös äh, Ranskan tasavaltaa, joka toimii isäntämaana COP21-konferenssille ja ponnisteli valtavasti, jotta tämä sopimus menisi lävitse. Ja minua ilahduttaa kovasti, että COP21-ilmastokonferenssin puheenjohtaja äh, on paikalla, eli haluaisin kiittää äh, Zeglen Royalia ja hänen kauttaan koko Ranskan hallitusta tästä työstä. YK pääsihteeri Ban Ki-moon kunnioittaa meitä lyhykäisellä puheellaan ja sen jälkeen kuulemme ryhmien puheenjohtajia ja sitten sen jälkeen ryhdymme äänestämään. Herra pääsihteeri, olkaa hyvä. Um, arvon äh, puhemies Schulz, Euroopan parlamentin puhemies, arvon äh, Jean-Claude Juncker, Euroopan komission puheenjohtaja, arvon Ivan Kolchok, neuvoston puheenjohtaja, Eurooppa-asioiden äh, ministeri, arvon Sigolen Royal, arvon Markus Shevkovic, energiaunionista vastaava varapuheenjohtaja, arvon Mikel Arias Kanjete, ilmastonmuutoksesta ja energiasta vastaava komissaari, arvon eh, Giovanni Lavia, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja. Arvon EU-parlamentaarikot, hyvät kuulijat. On suuri kunnia YK pääsihteerinä käyttää tämä tilaisuus hyväkseni, jotta voin puhua teille arvon Euroopan parlamentin jäsenet. Kiitoksia kovasti tästä etuoikeudesta. Alun perin minulla ei ollut tarkoitus tulla Strasburgiin, mutta tein pienen kiepin matkoillani, jotta voisin puhua teille tällä tärkeällä hetkellä puhemies Martin Schulzin kutsusta. Haluan puhua siitä, kuinka tärkeää on se, että Euroopan unioni ratifioi Pariisin ympäristösopimuksen. Minä arvostan kovasti teidän sitoutuneisuuttanne ja johtajuuttanne. Euroop, Euroopan unionilla on eh, pitkät perinteet johtajuudesta ympäristön, eh, ilmastonmuutosasioissa. Te olette tehneet kovasti työtä ja teidän maanne ovat osoittaneet kerta toisensa jälkeen sen, että te ymmärrätte, kuinka vakavasta uhasta on kyse, kun puhumme ilmastonmuutoksesta, ja te olette myös valmiita ryhtymään toimiin, jotta voimme rakentaa kestävämpiä, kilpailukykyisempiä talouksia ja vakaampia, terve, terveellisempiä yhteiskuntia. Teidän johtajuutenne myös YK puitesopimuksen neuvotteluissa on ollut erittäin tärkeää. Olette tukeneet vihreää ilmastorahastoa ja muita rahastoja. Olette halunneet kehittää puhdasta energiaa ja Euroopan unionin jäsenet ovat aina olleet vahvana rintamana. Tänään teillä on jälleen kerran mahdollisuus osoittaa johtajuutta ilmastonmuutoskysymyksessä. Olen iloinen voidessani tukea sitä, että Pariisin sopimus todellakin pikaisesti ratifioidaan. Tämä mahdollistaa sen, että Euroopan unioni ja sen jäsenet voivat lähettää ratifiointivälineen YK päämajaan New Yorkiin ja nopea toiminto on äärimmäisen hieno asia. Se, on, se tekee erittäin suuren vaikutuksen meihin kaikkiin, koska tässä on kyse yhdestä aikojemme hankalimmista ongelmista. Viime viikkoina olemme nähneet, kuinka maailman joka kolkilla on haluttu, osoitettu tahtoa tuoda Pariisin sopimus voimaan vielä tämän vuoden aikana. 31 maata ovat jo liittyneet tähän sopimukseen korkean tason tapahtumassa, jota isännöin YKssa päämajassa tänä syksynä ja 21.9. tarkemmin sanottuna. Ja YK ja USA ja Kiina ovat nekin tukeneet tätä Pariisin sopimusta ja liittyneet siihen muodollisesti. Olen erittäin iloinen näiden hallitusten kyvystä osoittaa johtajuutta ja olen iloinen siitä, että meillä on tällä hetkellä 62 maata, jotka ovat jo liittyneet tähän Pariisin ilmastosopimukseen – arvon parlamentaarikot, hyvät kuulijat. Olen minä kunnioitan Euroopan unionin ainutlaatuista päätöksentekoprosessia. Toisaalta myös ymmärrän sen, että EUn ympäristöministereiden päätös 30.9. toimia nopeasti, ähm, äh, se on mielestäni erittäin tärkeä askel. On hienoa, että ratifioidut ratifiointi tapahtuu ja sopimukset lähetetään YK, mitä pikimmiten. Olen iloinen tästä nopeutetusta aikataulusta ja olemme jo pää, saavuttaneet 55 prosentin kynnyksen. Meillä on nyt mahdollisuus tehdä historiaa ja tällä tavalla johtaa maailmaa kohti parempaa tulevaisuutta. Mielestäni Pariisin perinnön turvaaminen tapahtuu parhaiten sillä tavalla, että ratifioidaan sopimus ennätysajassa. On tärkeää, että maailman kaikkein vahvimmat taloudet ja myös hauraimmat taloudet toimivat nopeasti. Tällainen nopeutettu voimaantulo osoittaa, että Euroopan unioni on sitoutunut kansainväliseen yhteistyöhön. Se on Euroopan unionin identiteetin ytimessä tällainen ajattelu. Tällä tavalla voimme päästä äh, kohti matalahiilitaloutta, joka pystyy vastustamaan ilmastonmuutosta. On tärkeää, että voimme pitää maapallon lämpenemisen alle kahdessa asteessa. Tällä tavalla voimme myös suojella maailman hauraimpia yhteisöjä ja voimme auttaa niitä äh, taistelemaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan. Kun ajatellaan tulevia sukupolvia, niin on erittäin tärkeää, että että Pariisin sopimus ratifioidaan mitä pikimmiten. Arvon puhemies, arvon parlamentaarikot, nyt kun ilmasto on muuttunut ennätys nopeasti, tarvitaan historiallista toimintaa. Monien muiden haasteiden osalta mielipiteemme saattavat olla jakautuneita, mutta tässä kohtaa meidän täytyy osoittaa, että olemme yhtenä rintamana. Tämä on meidän mahdollisuutemme lähteä yhdessä kohti turvallisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta koko planeetallamme ja planeettamme hyväksi. Tarttukaamme nyt tähän tilaisuuteen ja pitäkäämme kiinni järjestöjemme arvoista ja tavoitteista. Arvon parlamentaarikot, arvon puhemies, arvon ministerit. Kuten ehkä tiedätte, tehtäväni pääsihteerinä loppuu tämän vuoden lopussa. Tuolloin kauteni pääsihteerinä päättyy. Ja minulla on ollut suuri kunnia voida saada palvella tätä järjestöäni. Ja olen tässä ominaisuudessa saanut myös tehdä läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin kanssa. Haluaisinkin nyt käyttää tilaisuuden hyväkseni ja ilmaista syvimmän kiitollisuuteni sitä kaikkea tukea kohtaan, jota olette minulle osoittanut ja ylipäänsä YKta kohtaan olette osoittaneet viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Olen aivan varma siitä, että Euroopan unioni tulee jatkossakin tukemaan YK tehtäviä kestävää kehitystä, ihmisoikeuksia ja kestävää rauhaa maailmassa. Haluan kiittää teitä sitoumuksestanne ja johtajuudestanne. Tehkäämme jatkossakin yhteistyötä, jotta maailmasta tulee parempi paikka kaikille. Haluan kiittää teitä. Kiitoksia kovasti. Vielen Kiitokset, eh, herra pääsihteeri. Hyvät naiset ja herrat, nyt eh, lähdemme äänestämään. Ensin kerron lyhyesti kuinka toimimme. Ensin annan puheenvuorot eh, kaikkien poliittisten ryhmien puheenjohtajille, jotka voivat antaa oman ryhmänsä nimissä lyhyen puheenvuoron. Sen jälkeen annan puheenvuoron komission puheenjohtajalle samoin kuin neuvoston puheenjohtajamaan edustajalle. Ja tämän kierroksen jälkeen annan työjärjestyksen perusteella puheenvuoron esittelijä ja valiokunnan puheenjohtajalle Giovanni Lavialle. Ja sen jälkeen toimitamme nimenhuuto äänestyksen. Ja sen myötä sitten ratifiointiprosessi parlamentin osalta on päättynyt ja tulen tästä sitten allekirjoittamaan niin kutsutun sovittelukirjeen, joka lähetetään neuvoston puheenjohtajalle. Ja YK on pääsihteeri allekirjoittaa sen, samoin kuin komission puheenjohtaja ja Segolen Royal. Ja nämä asiakirjat eh, sitten toimitetaan New Yorkiin. Ja tällä tavalla saavutamme tämän eh, tarvittavan 55, 55 prosentin kynnyksen, joka on edellytys sille, että maailman ympäristö ilmastosopimus astuu voimaan. Ja pyytäisin sitten jälkeenpäin herra Laviaa, komission puheenjohtajaa, Seglen Royalia allekirjoittamaan tämän asiakirjan minun kanssani. Seuraavaksi annan puheenvuoron EPP-ryhmän puheenjohtajalle, herra Weberille, olkaa hyvä. Arvon puhemies, arvon pääsihteeri, ensinnäkin sydämellisesti tervetuloa teille Euroopan parlamenttiin ja haluaisin eh, sanoa, että me kiitämme teitä teidän työstänne, jota te olette tehneet koko maailman ja Euroopan eteen yhteistyössä. Ilmastonmuutos on ehkäpä yksi keskeisimpiä tehtäviä meidän poliittiselle sukupolvellemme ja sen vuoksi tämä päivä on historiallinen päivä. Me voimme olla ylpeitä siitä Eurooppana, että me olimme johtava mantere, joka pyrki vastaamaan tähän haasteeseen. Ilman Eurooppaa tätä sopimusta ei olisi saatu aikaiseksi. Ja tämä johtuu siitä, että me eurooppalaisina olemme määrätietoisia, puhumme yhdellä äänellä ja siten kykenemme olemaan mukana päättämässä globaalista asioista ja se osoittaa, mihin me eurooppalaiset kykenemme. Tämän äh, allekirjoituksen jälkeen täytyy ryhtyä toimimaan, eli panna täytäntöön tämä sopimus. Hyvät kollegat, haluaisin sanoa ryhmämme nimissä, että meidän näkökannastamme globaaleihin ongelmiin tarvitaan globaaleja ratkaisuja. Siitä huolimatta populismi valtaa maailmaa ja, ja me olemme nyt heillekin kyenneet osoittamaan, että yhdessä yhteistyössä kykenemme vastaamaan globaaleihin ongelmiin. Monet ihmiset ovat niistä nimittäin hyvin huolissaan. Tänä päivänä on kuitenkin hyvä päivä, optimistinen päivä. Me osoitimme, että kykenemme ratkaisemaan tämän ongelman. Kiitos. Für Sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä herra Pitella. Hyvät edustajat, arvoisa Rova Royal ja arvoisa Pankin Moon. Kiitoksia paljon, että olette jo kymmenen vuoden ajan tehneet työt asian eteen ja kiitoksia, että olette tulleet tänne meille puhumaan ja että pystymme tänään ottamaan käsiin sen Euroopan, joka meillä on, joka ei ole sulkeutunut itseensä, vaan joka avautuu maailmaa kohti ja on uskollinen ensi, ensimmäiselle tehtävälle, eli ihmisten ja maailman huolehtimiselle. Meidän projektimme palvelee paremman elämän projektia eikä juridisia mutkia ja kiemuroita. Mutta meidän täytyy pystyä vielä parempaan. Meidän täytyy ottaa muitakin tehtäviä hoitaaksemme. Meidän täytyy muuntaa kirje, kirjelmät ja sopimukset käytännön toimiksi. Meidän planeettamme on syntynyt miljardia vuosia ennen kuin täällä oli edes ihmisiä. Meidän kuuluu kuulua maalle, eikä, maa, eikä maan meille, ja meidän täytyy siirtää se eteenpäin omille lapsillemme hyvässä kunnossa. Kiitos. ECR-ryhmän e e nimissä edustaja Messerschmidt. Last... Kiitoksia puhemies. Ei ole selvää, että viime viikon ympäristöministereiden kokous olisi vielä johtanut ratifiointiin, mutta nyt ratifioinnin jälkeen niin tämän sopimuksen hyväksyminen johti siihen, että 21 osapuolta muodostavat nyt perustan globaalille ponnistukselle. ECR-ryhmä ymmärtää sen, että ratifiointi mahdollistaa sen, että EU voi liittyä YK, USA ja 60 muuhun osapuoleen. Ja Pariisin sopimuksesta tulee nyt oikeudellisesti sitova tämän vuoden loppuun mennessä. Pariisin sopimus on erittäin tärkeä kaikille sidosryhmille, olipa kyse sitten investoinneista, liike-elämästä, kansalaisyhteiskunnasta tai poliitikoista. Tämä on erittäin globaali ponnistus ja se, sitä on osoittanut myös se, että meillä on 189 kansallista ilmastosuunnitelmaa. Nythän me vasta ratifioimme tämän sopimuksen ja kiintoisa on nähdä, kuinka kansalliset hallitukset Euroopan unionissa aikavat täytäntöönpanon ne lupaukset, joita ovat tehneet. Kiitokset. Sitten yhdistyneen vasemmiston puheenjohtaja edustaja Zimmer. Anteeksi, anteeksi. Edustaja Verhofstadt äh, alliryhmän nimissä. Äh, Verhofstadt ja sen jälkeen Guen puheenjohtaja Zimmer. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa pääsihteeri. Ensinnäkin kiitoksia tästä kymmenvuotiskaudesta ja työnteosta ja hyvät puheenjohtaja. Kiitoksia rouva Seguanlen Regualille siitä, että olette täällä. Teille on vielä toinenkin kutsu odottamasta ja toivottavasti osaatte tien tänne jo hyvin. Minusta Pariisin sopimus on historiallinen ja minusta se on yhtä historiallinen kuin 48 vuodelta peräisin oleva yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus. COP20 yksi samoin kuin yleissopimus on osoittanut, että moninvälisyys toimii ja että maailmanlaajuinen mm, hallinto ei ole unelma niin kuin jotkut sanovat. Ja se osoittaa myös, että Eurooppa voi johtaa maailmaa oikeaan suuntaan ja että me olemme kaikki vahvempia, kun toimimme yhdessä. Ja arvoisa pääsihteeri, onpa valtava vaikutus sillä, mitä teemme kaikkeen siihen, mitä tapahtuu Alepossa pommitusten ansiosta, tuhoa ja kauhua, Venäjän pommitukset. En edes halua tässä mainita tässä turvallisuusneuvoston sodan jälkeistä epäonnistunutta logiikkaa. Joten minä katson, että COP21 ja Pariisin sopimus osoittavat juuri päinvastaista verrattuna edelliseen sitä, että kansainvälinen yhteisö ja Eurooppa voi ottaa vastuun kantaakseen ja että monenvälisyys on todellakin se oikea tapa eteenpäin seuraavien sukupolvien varalle. Kiitos. Kiitokset äh, edustaja Verhofstadt ja anteeksi pyyntöni vielä kerran. Pyydän ymmärtämystä. Ja nyt sitten seuraavaksi GUE-ryhmän puheenjohtaja edustaja Zimmer. President. Arvon puhemies, minä olen luonnollisesti valmis jatkokeskustelussa aloittamaan vaikka ensimmäisenä ryhmistä, jos näin halutaan tehdä. Mutta herra, arvon herra Banki Moon haluaisin toivottaa teidät ryhmäni nimissä tervetulleeksi tänne saliin. Se on meille kunnia. Taistelu ilmastonmuutosta vasti on globaali haaste ja siitä olemme kaikki yhtä mieltä. Olemme luoneet nyt sitovat puitteet kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi. Siitä huolimatta täytyy sanoa, että me pidämme tätä tämänpäiväistä tapahtumaa vasta lähtölaukauksena. Emme saa pysähtyä paikoillemme. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla me elämme, tuotamme, kulutamme ja siihen puuttua. Sen vuoksi, että nykypäivän kapitalismi ei siihen kykene. Meidän täytyy puhua siitä, millä tavalla me voimme yhdessä saada koko maailman noudattamaan tätä vastuuta ja sitä kautta vaikuttamaan siihen, että meidän ympäristömme, sosiaalinen ympäristömme äh, sekä myös esimerkiksi yhteiselämä eläinten ja muiden kanssa muuttuisi kestävällä tavalla. Euroopan unionin tavoitteet, jossa pyritään vähentämään kasvihuonekaasuja, ei riitä. Tässä, tämä neuvottelu tai sopimus neljästä tonnista ei riitä. Meidän täytyy tehdä yhdessä enemmän ja kantaa vastuumme. Se on se, mitä me haluamme tukea, jotta voimme olla vastuussa myös tulevasta elämästä ja lastemme elämästä. Das Wort für die Frage. Ja sitten vihreiden ryhmä puheenjohtaja edustaja Harms. Generalsekretär. Arvon pääsihteeri Ban Ki-moon, haluaisin, koska teilläkin varmaan sydän murtuu joka päivä, kun katsotte Syriaan, niin haluaisin teitä toivotella, toivot, haluaisin kiittää teitä YKssa edes yhdestä asiasta, joka on onnistunut, nimittäin Pariisin sopimus ja tämä ratifiointi. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä sopimus on hyvin merkittävä kansainväliselle ilmastonsuojelulle, mutta se on merkittävä myös YKlle, jonka pääsihteerinä toimitte tämän vuoden loppuun asti. Toivon, että onnistuisitte myös tehdä, tekemään jotakin näille kauhuille, jota Syyriasta ja Alepposta kerrotaan. Rova Rojalilta me odotamme vihreinä Euroopan unionissa sitä, että neuvosto ei olisi vain toimintakykyinen ratifiointiprosessissa, vaan että se olisi myös toimintakykyinen ja kunnianhimoinen äh, Euroopan unionilla on kaikki teknologia, jolla kykenemme toimimaan eri tavalla. Me kykenemme tuottamaan energiaa eri tavalla, me kykenemme järjestämään liikenteen ja kulkemisen eri tavalla. Mutta meidän täytyy uskaltaa ottaa tämä loikka. Me emme saa enää epäröidä. Tämä, mitä te täällä osoitatte tällä menestyksellä, on se, josta meidän täytyy lähteä eteenpäin ja olla etunenässä. Se, mitä me Euroopassa teemme, se, mitä me tuotamme teollisuusvaltioissamme ja koko maailmassa, on merkittävää ihmisille ja heidän tulevaisuudelleen, ei vain Euroopassa, vaan koko maailmassa. Me emme puhu täällä pakenemisesta, mutta ilmastosopimus on valtava menestys ja eurooppalaiset ovatkin pyrkineet kunnianhimoisuuteen. Kiitos. EFDD. EFDD-ryhmän nimissä edustaja Pelicini. Grazie, Presidente. No- Kiitoksia puheenjohtaja. Mekin olemme tyytyväisiä siitä, että Euroopan unioni on ratifioinut Pariisin sopimuksen. Tämän pitikin tapahtua, mutta se oli se on ratkaisevan välttämätön. Mutta tämä ei riitä. Tämä on vasta ensimmäinen askel, jonka pitää saada meidät yrittämään yhä enemmän meidän täytyy ryhtyä uusiin konkreettisiin toimiin, jotta voisimme vastata tärkeimpään haasteeseen, jota meillä edessämme on tulevina vuosikymmeninä. Ja sen takia viittaan Kristina Figerisin sanoihin. Hän totesi, että ellemme viiden vuoden sisällä pysty saamaan aikaiseksi radikaalia muutosta köyhyydestä johtuva inhimillinen kärsimys on sellainen, että sitä ei voida enää hyväksyä. Meidän pitää olla rohkeita ja siirtyä tästä jatkuvan kasvun hulluun malliin perustuvasta käytänteestä äh, johonkin muuhun. Meidän on korvattava sana kasvusanalla tasapaino. Yhdeksänvuotias poikainen sanoi tässä muutama päivä sitten, että isä, kun jos tässä kasvetaan koko ajan, niin mihin päämme lopulta kolahtaa? Ehkä kannattaisi katsellakin maailmaa lapsen silmin, koska lapsillehan me jätämme maailman perinnöksi. Kiitoksia. ENF-ryhmän e e nimissä puheenjohtaja De Graaf. What they want to do with regard... Puhemies, mitä me haluamme tehdä ilmastonmuutoksen suhteen? EUlla ei ole oikeastaan mitään tekemistä tämän asian kanssa, eikä sen pitäisi ratifioida ilmastonmuutossopimusta. Jälleen kerran näemme iloisia ilmeitä tässä salissa niin kutsutun historiallisen maamerkin vuoksi, ja ymmärrän sen, koska sopimus on nyt tehty, mutta mutta Sopimukset ovat yksipuolisesti haitallisia kehittyville maille. Ilmastovaikutukset eivät ole millään tavalla äh, kiistattomia, kiistattomia ja kansalaisten täytyy kaivaa kuvettaan. Eliitti on iloinen, hierovat käsiään tyytyväisenä, koska hyötyvät näistä ilmastosuunnitelmista, mutta kovaa työtä tekevät kansalaiset ja jäsenvaltiot tulevat maksamaan kohta enemmän sähköstä, äh, lämmityksestä ja niin edespäin. Tämä on, tämä on häpeällistä. Puhemies, tällä hetkellä kun EU näköjään ratifioi tämän sopimuksen, näin vain yhden kirkkaan seikan tässä. Nimittäin sen, että jäsenvaltiot voivat vapaasti joko toteuttaa tai olla toteuttamatta tämän sopimuksen, ja se on hyvä homma. Seuraavaksi sitoutumattomat edustaja Baltson. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkár úr! a napirendünkön ünnepélyes ülés szerepel de valójában egy nagyon fontos tartalmi döntésre kerül sor az európai unió a mi szavazásunkkal fogja. tämä on tärkeä eh, juhlallinen istunto mutta on kuitenkin eh, erittäin tärkeää että me allekirjoitamme tämän sopimuksen ja ratifioimme sen. Kuuletteko te, aloitanko uudelleen? Kuuletteko te, minua? Kuuluuko tulkkaus? Kiitos. Aloittakaa uudelleen. No, Esityslistalla sanotaan, että meillä on muodollinen juhlaistunto, mutta tässä on kuitenkin kyseessä erittäin tärkeä sisältöasia. Euroopan unioni halua ratifioida tämän sopimuksen. Monet muut ovat sen jo tehneet, eh, muun muassa Unkari. Tämä on hyvin tärkeä askel kohti sopimuksen voimaan astumista. Eh, Euroopan unionilla ja sen jäsenvaltiolla on ollut tärkeä rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Olemme laatineet eh, hyvin kunnianhimoisia tavoitteita ja myös täyttäneet ne. Mutta jos kysymys on kuitenkin tällaisesta kilpailusta, kenellä on kaikkein kunnianhimoisimmat tavoitteet, niin haluaisin huomauttaa yhden asian. Meillä on vastuu kansalaisia kohtaan ja yrityksiä kohtaan Euroopassa. Kysymys on koko ajan radikaalimmista askelista. Ja meidän täytyy myös huomioida se, että Eurooppa on vastuussa vain 10 prosentista päästöjä, eikä tässä ole kysymys päästöjen eh, vähentämisestä, vaan alentamisesta. Ja tämä täytyy huomioida niin, että eh, Euroopan eh, teollisuus pysyy kilpailukykyisenä jatkossakin. Yksi asia, mikä on hyvin tärkeää, on se, että tämä on oikeudellisesti sitova sopimus. Euroopan unionin täytyy siis täytäntöön panna ja toteuttaa tämä sopimus. Ei saa olla niin, että USA, joka on kaikkein suurin päästölähde, USA tulee olemaan mielenkiinnon kohteena ja jokaisen tulee täyttää omat velvoitteensa. Kiitokset sitten komission nimissä puheenjohtaja Juncker. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire. Arvon puhemies, arvon pääsihteeri. Tätä nykyään Eurooppa voi osoittaa, että se kykenee tekemään suuria asioita yhdistämällä voimansa. Mutta tämä Pariisin sopimus ei tipahtanut taivaalta. Se edellytti sitä, että meistä parhaat kantoivat kortensa kekoon ja siksi haluankin eh, kiittää Ranskan tasavallan puheenjohtaja François Hollandea, Laurent Fabiusia, entistä pääministeriä ja rouva Sekolen Royalia, joka todella teki kovasti työtä. Hän mahdollisti meidänkin työmme ja nyt me voimme ratifioida tämän sopimuksen. Vuosi sitten tässä samassa täysistunnossa sanoin, että Euroopan unioni ei tule allekirjoittamaan mitä tahansa sopimusta, vaan sopimuksen täytyy olla kunnianhimoinen ja juridisesti oikeudellisesti sitova. Ja nyt meillä on mahdollisuus todistaa tapahtumaa, joka jää historiaan ja äh, sanoisin De Graafille, että ei tämä ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun te, teiltä jäi tärkeä historiallinen tapahtuma nyt tässä väliin. Kyse on ilmiöstä, joka huolettaa meitä kaikkia ja josta meidän kaikkien äh, täytyy olla huolissamme. Me olemme vastuussa äh, tulevaisuudesta. Ei liene liian pateettista mahtipontista sanoa näin. Kiitos. Ja sitten neuvoston puheenjohtajamaan edustajana herra Kotsak. Euroopan parlamentin puhemies, YK pääsihteeri, arvon jäsenet, haluaisin aloittaa kiittämällä ja ilmaistakseni arvostukseni YK pääsihteerille, Ki-moonille hänen tekemästään työstä ja siitä, että olemme yhdessä ponnistelleet yhteisesti tämän Pariisin sopimuksen aikansaamiseksi, ja haluaisin kiittää pääsihteeriä vuotiskaudestanne kansainvälisen yhteisön hyväksi. Tänä päivänä Euroopan unioni on selkeästi ilmaisemassa uudelleen sitoutumisensa ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun. Haluaisin kiittää arvoisa puhemies tätä parlamenttia, komissiota ja neuvostoa erinomaisesta yhteistyöstä ja teitä, rouva puheenjohtaja, myöskin päättäväisyydestänne ja ponnistuksestanne, ponnistuksistanne Pariisin sopimuksen nopeaksi ratifioimiseksi. Tämä sitoumus koskee myös meidän uskottavuuttamme, vastuutamme ja roolia, joka Euroopan unionilla on maailmanlaajuisella pelikentällä. EU on tehnyt kovasti työtä vuosien ajan jotta uusi ilmastotoimintasopimus saataisiin aikaiseksi Pariisissa viime vuonna ja teimme kovasti, kovasti työtä, jotta saimme, saisimme aikaiseksi viime perjantain erinomaisen toimintaympäristön neuvoston kokouksessa, jotta Pariisin sopimus voitaisiin ratifioida. Olen iloinen, että tänä päivänä neuvosto muodollisesti hyväksyy sitten tämän ratifioinnin ja voin vakuuttaa parlamentille täällä puheenjohtajiston edessä tai puhemiehiston edessä, että tänä päivänä, äh, tästä päivästä lähtien sen täytäntöönpano aloitetaan mitä rivakimmin. Kiitos. Kiitokset ja nyt sitten siirrymme neu- äänestämään ja annan sitä ennen vielä puheenvuoron Giovanni Lavialle, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja ja esittelijä. Secretary General of United Nations, President... Arvon pääsihteeri, puhemies, puheenjohtaja, äh, kaikki MEPit. Envi-valiokunnan puheenjohtajana ja esittelijänä haluaisin suosittaa, että tämä parlamentti tukisi mahdollisimman laajasti Pariisin ilmastonsopimuksen ratifiointia. Lähes kymmenen vuotta sitten Kioton pöytäkirja haudattiin usa senaatissa ja sen jälkeen EU on Ähm, pontevasti äh, taistellut ilmastonmuutosta vastaan ja teki kovasti työtä, jotta Pariisin kokous äh, menestyi. Nyt Pariisin sopimus voidaan saattaa voimaan. On erittäin, se on tärkeä merkki siitä, että kykenemme tekemään yhteistyötä. Olemme tehneet yhteistyötä Euroopan parlamentin kansallisten parlamenttien välillä, jäsenvaltioiden kesken, YK kanssa ja neuvoston puheenjohtajavaltiot ovat tehneet yhteistyötä. Ja erityisesti Arjaskan jäten työtä haluan, työstä haluan kiittää. Olen ollut hänen kanssaan jatkuvasti yhteyksissä tämän koko prosessin aikana. Tämä päivä osoittaa sen, että Eurooppa pitää sen, minkä lupaa. Meidän täytyy välittää tuleville sukupolville maapallo, joka on vauraampi, terveempi ja puhtaampi. Nyt olemme lähempänä tätä tavoitetta. Tänään me pystymme. Today we can. Vielen Kiitokset. Ja nyt äh, ryhdymme äänestämään neuvoston suosituksesta siitä, että YK on puitteissa äh, laadittu sopimus, äh, Pariisin ilmastosopimus ja Euroopan unionin asema. Me aloitamme nimenhuutoäänestyksen. Äänestys alkaa haben alle abgeordneten ihre stimme abgegeben? Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Äänestys on päättynyt. Annettuja ääniä 679, 610 puolta, puolesta, 610 ääntä puolesta, 38 vastaan, mit nein haben gestimmt achtunddreißig ja sitten 38, 31 on äänestänyt tyhjää. Eli parlamentti on hyväksynyt tämän.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 Kiitokset, eh, hyvät naiset ja herrat. Kiitokset eh, sitä, että äänestitte niin suurin joukoin puolesta. Ja kiitän kaikkia niitä kollegoita tässä parlamentissa, jotka ovat työskenteleet kovasti, jotta tämä saatiin tämä prosessi näin nopeasti vietyä päätökseen. Ja haluan kaikkien nimissä vielä kiittää YK pääsihteeri Banki Moonia. Ei ainoastaan sitä, että hän oli läsnä, vaan kuten jo monet täällä sanoivatkin, kiitän häntä hänen erinomaisesta toimikaudestaan viimeisen kymmenen vuoden aikana ja toivotamme hänelle äh, onnea näinä viimeisinä äh, viikkoina hänen virkakauttaan ja toivotan hänelle henkilökohtaisesti myös kaikkea hyvää ja kiit- esitän suuren kiitoksen ja kunnioitukseni erinomaisesta toimista YK pääsihteerinä näinä dramaattisina ja turbulenteina aikoina. Kiitos.